Taudelta nimityspyynnöt seuraaviin valiokuntiin ja delegaatioihin. Budjettivalvontavaliokuntaan herra Havel korvaa Kotsolinoa. Vaitomusvaliokunnassa Taylor ei enää ole pääjäsenenä siellä. Sitten parlamentaarisen yhteistyön delegaatiot EU Kasakstaan, Kirgistaan, Uzbekistaan tai suhteet Tatsikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan. Michel Dantin korvaa Xaba Öriä. Kaakkois-Aasian valtuuskunnassa. Öri, edustaja Öri korvaa Dantanin. Sitten EU Chili, parlamentaarinen sekavaliokunta. Irgojen Peres korvaa eh, Nico Sanclerin. Nico Sanclerin korvaa herra Wagnerin. Sitten Andien yhteisöstä Deur Kiisa korvaa Irigoyan Peresin. EU EU-välimeri, parlamentin äh, yleiskokous Obermeier, sitten Intian valtuuskunta Morvai, usa valtuuskunta Trevor Coleman korvaa edustaja Morvaita, Etelä-Afrikan suhteet Daniel van der Stroop, euro, Latinalainen-Amerikan yleiskokous Nico Sinclair korvaa Wagnerin, suhteet Norjaan, Sveitsiin ja E, koskien ea aluetta Silvia Kosmerin, sitten Palestiinan ja säätävä neuvosto, delegaatio Marieleni Koppa, sitten EU-Meksiko sekä valtuuskunta Sosa Wagner, delegaatio Japanista, edustaja Natras, kiitän teitä mielenkiinnostanne ja jos on mahdollisia vastalauseita, pyydän esittämään. Herra Jemek. Vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur Gemek 323. Vous... Teillä on puheenvuoro. Ettekö halua? Hyvä. Kukaan ei vastusta. Nämä nimitykset on näin hyväksytty. Seuraavasti äänestysselityksiin. Olen tiukka aika taulusta yksi minuutti. Rova Miranda Tavares mietinnöstä. Seuraavaksi Rova Swinburne. Thank you, Madam Chair.